asiaan, joka liittyy neuvoston ja komission julkilausumiin Hondurasin tilanteesta. Ensiksi neuvoston nimissä puheenvuoro on herra Bildillä. Thank you, President. The world is a... Kiitoksia. Maailma on iso paikka. Olen kiitollinen tästä tilaisuudesta jonkin verran keskittyä tilanteeseen Hondurasissa. Kun ajatellaan sitä vakavaa kehityskulkua, ei pelkästään Hondurasissa, vaan ylipäätään alueella, pyrin puhumaan kohtuullisen lyhykäisesti. Sitten kriisin alkupäivien tässä kuussa neuvosto on tuominnut sotilastoimet presidentti Salajaa kohtaan. Hänet on valittu demokraattisesti huolimatta kaikista muusta, mitä voidaan sanoa toiminta loukkasi myös perustuslaillista järjestystä Hondurasissa. Me vaadimme, että perustuslaillinen tilanne palautettaisiin ja sanoisin, että ihan täysimittaisesti pitäisi palauttaa se kaikilta osiltaan. Pitäydyttäisiin väkivallan käytöstä ja väkivaltaisista puheista ja saataisiin aikaan rauhanomainen ratkaisu. Aika lailla samalla tavalla kun meillä on ollut ongelmia muuallakin Euroopan eri kolkilla, niin Euroopan unionin pitäisi olla johtoasemassa. Me toivoisimme, että muu maailma sitten tukisi meitä. Meidän politiikkaamme on ohjannut se, että annetaan tukea Amerikan valtioiden ponnisteluille löytää vuoropuhelun ja sopuratkaisujen kautta ratkaisuja omiin ongelmiinsa. Tilanne on nyt sellainen, että lähes lähettiläätkään eivät ole läsnä paikalla, eikä ole mitään diplomaattisia yhteyksiä maahan edes. Pidämme kovin tervetulleena Kostariikan presidentin Nobel-palkinnon saajan pyrkimyksiä saattaa yhteen eri näkemyksiä. Tähän mennessä tuskin on mikään yllätys aika hankalaksi yritykseksi, mutta minua on rohkaisut se, että nyt järjestetään Arjasen johdolla lautana uusia tapaamisia. Voimme vain rohkaista häntä menemään eteenpäin näissä pyrinnöissä. Ja kehotamme myös molempia osapuolia olemaan valmiita tekemään sopuratkaisuja kunnioittaen perustuslain kaikkia osia. Lopuksi sanoisin vielä täydentämällä sitä merkitystä, jonka annamme kriisille, kun ajatellaan, että saataisiin myös Hondurasissa myöhemmin tänä vuonna avoimet vaalit, presidentinvaalit, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatteita täytyy kunnioittaa ne olkoot kautta maailman, yhtä lailla Väli-Amerikassa, Latinassa-Amerikassa kuin koko Amerikassa mukaan lukien perustana. Yes, Kiitokset, herra ministeri. Seuraavaksi komission nimissä komissaari Catherine Ashton. Thank uh, Kiitos puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, jälleen kerran olen iloinen voidessani lyhyesti osallistua tähän keskusteluun kollegani Benita Ferrero Valderin puolesta, kun ajatellaan poliittista kriisiä Hondurasissa. Monien vuosien jälkeen latinalainen Amerikka jälleen kerran käy lävitse tällaista instituutioista kriisiä, ja Hondurasin kriisi osoittaa meille, kuinka hauras oikeusvaltio ja institutionaalinen kehys on. Äh, konfliktin ratkaisussa joissakin latinalaisen Amerikan maissa. Ja todellakin nämä maat voivat romahtaa tällä tavalla kriisiin ja erityisesti juuri nyt, kun on voimakasta poliittista polarisaatiota myöskin. Komissio on nopeasti äh, reagoinut kertoen huolestuneisuutensa ja me kiinnitämme paljon huomiota oikeusvaltion, demokratian ja demokraattisesti valittujen instituutioiden noudattamiseen. Kaikkien osapuolten täytyy saada asia rauhanomaisesti ratkaistua ja noudattaen maiden laillisia kehyksiä ja niiden täytyy sitoutua dialogiin rauhan ja vakauden saattamiseksi maahan. Me valitamme näitä väkivaltaisia tekoja, erityisesti koska myös ihmishenkiä on menetetty ja toivomme, että kaikki asianosaiset tekisivät kaikkensa maltillisen ja väkivallan lopettamisen puolesta. Komissio on valmis tukemaan kaikkia aloitteita, joiden tarkoituksena on rauhanomaisesti ratkaista tämä kriisi ja vielä tuoda takaisin perustuslainen järjestys. Kuten puheenjohtajamaa sanoi, me tuemme aloitetta OASN ja sen pääsihteerin Sousan tekemä aloitetta, joka valitettavasti ei johtanut tuloksiin. Voimakkaasti pidämme tervetulleena Kostariikan presidentin sovitteluyrityksiä ja toivon mukaan ne johtavat rauhanomaisen kriisin ratkaisuun. Hondurasin tilanteen seurauksena olemme päättäneet yhdessä, että seuraavat assosiaatiosopimusneuvottelut Keski-Amerikan kanssa perutetaan. Neuvotteluiden oli tarkoitus alkaa tällä tässä taannoin Brysselissä, mutta odotamme kuitenkin voimakkaasti sitä, että myöskin mahdollisimman pian päästään neuvotteluja jatkamaan. Kuten Maa sanoi, niin tilanteen vakavuuden takia EU-suurlähettiläät on vedetty kuultaviksi ja myöskin kaikki muut vastaavat suurlähettiläät ovat lähteneet maasta. Jäsenvaltioiden yhteistyöllä me pyrimme löytämään parhaan mahdollisen tavan, kuinka tämä kriisi voitaisiin ratkaista. Ja tällä hetkellä olemme pidättäneet, toistaiseksi olemme vielä päättäneet yhteistyön pidättäytymisestä, yhteistyöstä pidättäytymisestä, mutta erityisesti budjettituki ja rahoituksen tuki on tällä hetkellä jäissä. Toivon mukaan Honduras ei luo tällaista vaarallista demokratialle turmiollista takaiskun esimerkkiä ja senpä takia me seuraamme tätä tilannetta hyvin tarkkaan ja pyrimme tekemään kaikkemme, jotta rauhanomainen ratkaisu löytyisi. Edelleen pidämme parlamentin tietoisena siitä, kuinka tämä tilanne kehittyy. Kiitos. Gracias, Kiitokset rouva komission jäsen. Ja seuraavaksi kuulemme sitten ryhmien nimissä puhuvia ryh, puhuja. Ja ensiksi herra Frankka puhuu EPPn nimissä. Kiitos puhemies. Se, että perustuslaillinen presidentti on syösty sotilasvallankaappauksella vallasta, niin tämä on todella ikävä asia demokratialle ja siihen ei voida löytää mitään hyvää syytä. Meidän on toivottava, että tämä asia saadaan ratkaistua parhaimmalla tavalla. Ja monet analystit, kuten Mario Vargas Llosa, ovat todenneet, että Selajan puoltajat, jotka ovat nyt olleet tämän kongressin toiminnan vastustaja, kun mitä tulee korkeimpaan oikeuteen, niin joka tapauksessa he ovat olleet kuitenkin sellaisia, jotka ovat jatkuvasti ihmisoikeuksia rikkoneet ja myöskin yksilön vapautta riskoneet, aivan kuten tämä parlamenttikin on viimeisimmässä ihmisoikeusraportissaan todennut. Ja toivon mukaan tästä kriisistä päästään eteenpäin ja Euroopan unionin täytyy todella pyrkiä demokratian palauttamiseen ja myöskin sen henkilöön, henkilön äh, äh, establointi, sen henkilön, joka on tässä luvannut välittää äh, tunnustamiseen, kun on herra Arjaksesta. Ja nyt todella meidän on annettava kaikki mahdollinen vaaleihin liittyvä kokemuspohjamme tämän maan palvelukseen, kun siellä seuraavat vaalit pidetään. Ja toivon mukaan neuvoston, puheen, neuvoston puheenjohtajamaa toimii johdonmukaisesti eikä mene kaksoisstandardeihin ollenkaan. Tarvitaan todella tärkeää poliittista dialogia tämän demokraattisen maan kanssa ja on hyvin tärkeää, että herra Zelaya tässä yhteydessä joutuu vielä vastaamaan kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt. Ja on muistettava, että meillä täytyy olla hyvin aktiivinen läsnäolo tuolla alueella. Ja äh, tämä liittyy juuri näihin assosiaationeuvotteluihin. Emme voi äh, tällä tavalla asettaa maksumiehiksi äh, tämän alueen muita maita. Ja sen takia meidän pitäisi nopeasti päästä palaamaan neuvottelupöytään. Kiitokset seuraavasti sosialistiryhmän nimissä herra Janjes, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Yksimielisesti kansainvälinen yhteisö on tuominnut tämän asian ja me myöskin niin teemme, aivan kuten neuvoston puheenjohtaja sanoi ja kuten komissaari sanoivat, että tilanne on vakava ja siellä on perustuslainen järjestys rikottu ja kyse on kuitenkin alueesta, jossa kovin ponnisteluiden on onnistuttu saamaan aikaiseksi demokratia koko mantereella. Näin ollen ei voida ajatella, että tämä painetaan villaisella jäsenvaltioiden suurlähettiläiden pois vetäminen ja mm, yhteistyön lopettaminen alueen kanssa ovat olleet tässä toimia, joihin on ryhdytty ja neuvoston ja komission pitäisi nyt pyrkiä rauhanomaisin keskustelujen ja juuri Arjaksen ja muiden mahdollisten sovittelijoiden kautta tätä asiaa selvittämään. Nyt ei ole se hetki, että analysoidaan näitä virheitä, ovatko ne todellisia vai eivät, mitä herra Zelaja on tehnyt, kun hän on ollut vain vähän aikaa vallassa. Nyt täytyy analysoida sitä, kuinka vakavalla tavalla tässä on perustuslainen järjestys Kostarikassa rikottu, Kostarikan armeijan toimesta rikottu ja tässä äh, on toimittu täysin äh, laittomasti. Nyt on analysoitava sitä, mikä tulee olemaan telajan äh, tulevaisuus, mutta nyt myös on mietittävä sitä, kuinka parhaalla tavalla herra telaja voisi palata tähän perustuslailliseen virkaansa. Kiitokset. Yes. Kiitokset herra Janjes. Ja seuraavaksi liberaaliryhmän nimissä Itaskun Bilbao. Ja tervetuloa tänne täysistuntosaliin. Kaksi minuuttia. Presidente Jauna, sure aukeragatik eta arratsaldeon legebiltzarkide guztioi eta gu ikustera etorri gustiak. guztiak. Estoy utilizando el euskera. Una... Minä puhuin tässä baskia, joka on vähemmistökieli se ei ole vieläkään virallinen kieli, tämä euskeran kieli täällä täysistuntosalissa. Toivon mukaan, toivon mukaan se saa saman tasa-arvoisen aseman, koska se on minun äidinkieleni ja haluaisin käyttää sitä täällä näin ollen olen ryhmäni kanssa samaa mieltä siitä, että nyt täytyy torjua tämä vallankaappaus, koska niin sitä on todella kutsuttava, joka on nyt tapahtunut Hondurasissa. Ehkäpä jotkut voivat puhua virheestä, mutta tätä varmasti analysoimme myöhemmin, jotta nähdään, että Mm, mikä on kansalaisten näkemys mutta tällä hetkellä kuitenkin niin komissiossa kuin neuvostossakin ollaan onneksi sitä mieltä, että nyt täytyy lähteä perustuslaisen järjestyksen palauttamiseen ja institutionaalisen järjestyksen palauttamiseen äh, ja samalla myöskin äh, Hondurasin presidentti on palautettava valtaansa. Hänet kuitenkin täysin laillisesti valittiin kansalaisten toimesta. Olen myöskin hyvin huolestunut näistä äh, väkivaltaisuuksista, joita on siellä ollut joitakin hallituksen jäseniä vastaan ja myöskin joitakin diplomaatteja vastaan, kuten aivan tässä on sanottu, suurlähettiläät on sieltä nyt jo pois vedetty ja minun ryhmäni todella tukee myöskin sitä, kuta, sitä mitä komission edustaja sanoi, että kaikki mahdolliset toimenpiteet OASn taholta ratkaisun löytämiseksi ovat tervetulleita. Minun ryhmäni haluaa myöskin ilmaista, että on hyvin tarpeellista, että että me osaltamme myötävaikuttaisimme täällä Euroopassa siihen, että vahvistettaisiin Hondurasin demokratiaa ja myöskin perusoikeuksia sitä, että niitä noudatettaisiin ja että poliittinen dialogi muodostuisi siksi ainoaksi mahdollisuudeksi, jolla tämä ongelma voitaisiin ratkaista. Ja me tuemme myöskin sitä kaikkea työtä, jota tällä hetkellä tekee ähm, äh, Nobelin rauhanpalkinnon saaja Oskar Arias ja odotamme ja toivomme myös, äh, että että aiemmin mainitut toimenpiteet tullaan hyväksytyksi vuoden 2009 marraskuussa ja että todella voitaisiin silloin sitten juhlia, viettää avoimia vaaleja ja demokraattisen järjestelmän mukaisesti ihmisoikeuksia noudattaen. Ja toivon mukaan tämä nykyinen tilanne antaa mahdollisuuden jatkaa neuvotteluja, jotta päästäisiin Euroopan unionin kanssa tuohon sopimukseen. Kiitokset puhemies. Minuutin medio. Puolitoista minuuttia. Seuraavaksi vihreitten aleryhmän, missä herra Romeva. Kiitos puhemies. Minäkin haluan tässä yhteydessä äh, tuomita hyvin voimakkaasti tämän ja ilmaista äh, pöyristyneisyytemme äh, siitä, mitä Hondurassa on tapahtunut. Ja me seuraamme tuon, tilan, tuon, tuon alueen tilannetta jo vuosien ajan ja äh, Keski-Amerikan tilannetta myöskin. Ja tämä on minulle hyvin merkityksellinen asia, että äh, tämän äh, täällä parlamentin ensimmäisessä poliittisessa keskustelussa juuri tätä asiaa, tätä perusvalloitusta asiaa käsitellään. Kysymys on nimittäin hyvin ikävästä asiasta siitä, että Keski-Amerikan ensimmäisessä, että Keski-Amerikan maassa ensimmäistä kertaa vuosiin tällainen vallankaappaus tapahtuu. Ja tämä tietysti kohdistuu herra Zelajaan nyt EU ei kuitenkaan tätä vallankapausta millään lailla hyväksy eikä tunnusta. Ja meidän on todella pyrittävä siihen, että perustuslain järjestys palautettaisiin. Tämä on hyvin tärkeää ja on myöskin pyrittävä siihen, että marraskuun vaalit voidaan järjestää myöskin on syytä todella jäädyttää assosiaatiosopimusneuvottelut ja haluaisin pyytää myöskin, kuten muutkin ovat tehneet, että myöskin jäädytettäisiin tuki, jota annetaan Hondurasille ja aina mukaan ottamatta monetaarista apua. Ja haluaisin muistuttaa myöskin siitä, että on tarpeen selvästi tutkittava sitä, että mitä tässä vallankaappausyrityksessä on oikein tapahtunut. Ja tässä varmasti on paljon kysymys vastuista ja monista tekijöistä ja joidenkin nimet me jo tiedämmekin. Täällä Euroopassa meidän pitäisi tämä tutkimus saada aikaiseksi ja uskon, että meidän pitäisi myöskin jatkuvasti lähettää paikan päälle kansainvälisiä valtuuskuntia, jotka voisivat tätä maata tukea siinä, että todella demokratia saataisiin sinne takaisin palautetuksi. Kiitokset herra Romeva. Ja sitten seuraavaksi puhuu herra Vili Meijer, joka puhuu GUE-NGL-ryhmän nimissä. Muchas gracias, señor presidente Kiitokset puhemies. Neljä päivää kaappauksen jälkeen me halusimme todella ottaa selville sen, mitä oli oikein tapahtunut ja missä tahansa vallankaappauksessa tietysti tapahtuu sortotoimenpiteitä ja ihmiset joutuvat kärsimään ja myöskin siellä monet joutuivat vangituiksi ja sairaaloihin tuli paljon äh, haavoittuneita ja näin poispäin. Minä haluaisin nyt puuttua siihen, mitä komissio ja neuvosto sanoivat ja mielestäni on ensimmäinen vastaus tähän kriisiin todella seurata kaikkea sitä, mitä OAS nyt tekee ja minä haluaisin viitata äh, siihen haastatteluun, jonka, äh, jossa tämän järjestön pääsihteeri sanoi, että asia on hyvin selvä, että tämä laiton Micheletin hallitus on nyt mitätöitävä ja ja itse asiassa OAS on jo päättänyt, että se ei millään lailla aio valvoa sellaisia vaaleja, joita tämä hallitus aikoo järjestää. Ja haluaisin, että tästä käyttäytymissäännöstä pidettäisiin kiinni, jotta todellakin mikä tahansa toimi, jota tämä hallitus toteuttaa, ei olisi laillinen, lailliseksi todettu ja sen takia meidän ei pidä millään lailla lähteä tämän hallituksen järjestämiä vaaleja seuraamaan ja tukemaan. Ja tulevat viikot ovat varmasti ratkaisevia. Herrat Selaja on Hondurasin ainoa presidentti ja meidän on, hän on jättänyt, tehnyt hyvin selväksi, että viikon kuluessa tämän asian täytyy ratkata, ratkata, ratketa ja jos ei se ratketa, kaikkea, niin hän aikoo palata Kostariikasta. Ja joka tapauksessa ainoan laillisen presidentin päätös on sellainen, jota komission ja neuvoston täytyy noudattaa. Ja aivan niin kuin OA äsken tekee ja kuten YK tekee ja kuin myös tekee Yhdysvallat itse asiassa. Tämä on aivan totta. Ja on siis hyvin tärkeää, että tämä sävy, tämmöinen vaativa sävy olisi meillä, kun vaadimme perustuslaisen järjestyksen noudattamista ja sitä, että herra Tselaja olisi myöskin palautettu omaan virkaansa. Minun mielestäni me tarvitsemme hyvin voimakkaan päätöksen, että tämä parlamentti tuomitsee ilman sarvia ja hampaita tämän vallankaappauksen ja näin ollen me haluamme tukea kaikkia sellaisia kansainvälisten järjestöjen toimia, joilla tämä asia pyritään ratkaisemaan. Kiitokset herra Meijer ja sitten seuraavaksi henkilökohtaiset puheenvuorot. Seuraavaksi herra Kader Arif, puolitoista minuuttia. Herra puhemies, hyvät naiset ja herrat, ensinnäkin tuomitsemme, kuten edeskin puhuja tämän vallankaappauksen, sotilaskaappauksen, joka tehtiin Honorisessa. Siinä loukataan perustuslaillista järjestystä, joka on palautettu mahdollisimman nopeasti. Sotilasvalta on julistanut itsensä siellä vallanpitäjäksi Mecheletin ollessa kärjessä. Siitä loukataan demokratiaa. Minun mielestäni tätä ei voida hyväksyä. Siksi olen kiitollinen OASin päätöksestä puuttua Honduraksin tilanteeseen, myös tähän välitykseen, jota Sarjas on tarjonnut ratkaisun löytämiseksi. Olen myös huolestunut, kuten ymmärretään, että kauppasuhteista Euroopan unionin ja Hondurasin välillä. Usean kuukauden ajan assosiointisopimusta on käyty läpi komissiona Honurasin kesken. Nyt uudet tapaamiset on peruutettu ja siitä olemme kiitollisia, mutta me haluamme täsmällisempiä tietoja, miten pitkälle neuvottelut katkaistaan siihenkin asti, kun saadaan poliittinen tilanne vakautettua maassa. Tästä kysytäänkin, mitä komissio aikoo tehdä näiltä osin. Vielä yksi kysymys komission jäsen, nimittäin suosituimusjärjestelmä Hondurasin kohdalla. Monet kansalaisjärjestöt ovat puuttuneet hyvin sattumanvaraisiin päätöksiin koskien ilmaisuvapautta muun muassa, siksi meidän täytyy olla tiukkoja näissä asioissa. Sopimuksen täytyy olla kannustin selkeisiin sitoumuksiin ja Hondursanin täytyy myös näitä sitoumuksia kunnioittaa. Siksi on tehtävä tutkinta, sitä mahdollisuutta, että tilapäisesti voitaisiin suosituimuuskohtelu perua Hondurasin kohdalla, tämän uuden assosiaatiopimuksen kohdalla. Kiitokset. Seuraavaksi minuutin ajan herra Mélenchon. Monsieur le Président, nos principes... Puhemies, meidän pasifistinen asenteemme ei saa aiheuttaa sitä, että eh, tällä tavalla toimisimme vetomalla molempiin osapuoliin. Tällaisessa tapauksessa nämä kapinalliset, jotka taistelevat, ovat oikealla asialla ja kaappauksen tekijät väärällä. Selaja, valittu pre- presidentti, joutuu toimitaan sillä tavalla, että Täällä on yksimielinen päätös YKlta ja alueellisilta organisaatioilta olla osallistumatta tähän taisteluun. Tässä nimittäin on kysymyksessä taistelu eikä mikään sopimus. Tässä on historiallinen tapaus. Meidän täytyy kaikki keskeyttää nämä toimenpiteet tällaisen hallinnon kanssa. Ei pidä millään tavalla neuvotella, koska ei ole mitään neuvoteltavaa demokratiasta. Obama ja USA, heidänkin täytyisi katkaista sekä sotilaalliset että eh, kaupalliset suhteensa. Silloin ainoastaan olemme sillä tavalla, eh, sillä tasolla, jolla haluamme. Kiitos. Seuraavaksi menemme tähän uusille kollegoille ehkä eh, ennen tuntemattomaan puheenvuorokierrokseen yhden minuutin puheenvuorot. Teillä on aikaa siis minuutti vain puhua ja silloin mikrofoni menee kiinni. Meillä on kaksi puhujaa ensimmäisenä, herra Sonik. Panie przewodniczący, sytuacja w Hondurasie wymaga kontynuowania. Kiitos, herra puhemies. Tilanne Hondurasissa edellyttää, että me jatkamme tiukkoja toimia järjestyksen palauttamiseksi maassa. Näin konflikti ei äydy pahemmaksi molemmin puolin. Siksi tuenkin aloitteita, joita herra Salafranca täällä esitteli, niin että meillä olisi mahdollisuus lähettää missio Hondurasiin. Se toimisi Euroopan parlamentin puolesta. Meidän pitäisi päästä tilanteeseen, missä osapuolten kesken järjestettäisiin neuvotteluja – näin presidentti Selaja pääsisi virkaansa ja päättäisi virkakautensa, mutta se edellyttää kuitenkin muutoksia myös perustuslakiin. Näin saataisiin myös toivoa tilanteen vakauttamiseksi. Ehkä tämä olisi hyväksyttävissä. Seuraavaksi puheenvuoro on herra Kontisilla. Ευχαριστώ κύριε Kiitoksia kovasti, herra puhemies. Minä uskon, että Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin kokonaisuudessaan täytyy tehdä tarvittavat muutokset, että sotilaskaappaus päättyisi ja presidentti Silaja voisi palata maahansa. Meidän täytyy päättää tämä sotilaskaappausten aalto Väli- ja Keski-Amerikassa. Katsokaapa kaikkia edistysmielisiä muutoksia ja demokraattisia muutoksia, joita monissa maissa on saatu aikaan. Ne ovat tukeneet demokraattisia vapauksia. Ne ovat edistäneet toisenlaista politiikkaa. Näin on myös uuskolonismin sitten pystytty katkaisemaan. Minä olettaisin, että me kantaisimme myös oman vastuumme, sen vastuun, joka Euroopan unionilla on niin että voidaan taata demokratia yhteisvastuu. Gracias, gracias. Kiitos arvoisat kollegat. Nyt äh, tässä keskustelussa on käyty kaikki puheenvuorot tämän lävitse ja seuraavaksi annan vielä puheenvuoron herra Viltille neuvoston nimissä ja minulle on kerrottu, että komission jäsen ei halua enää käyttää puheenvuoroa, mutta herra Wild, teillä on nyt puheenvuoro. President. Puhemies, kiitoksia. Kaikki puhuneet puhuivat demokratian perustuslaisen järjestyksen puolesta latinalaisessa Amerikassa. Totta kai siinä tuomitaan tapahtumat. Olipa tausta mikä tahansa, niin ei sotilaita lähetetä presidentin ajamiseksi pois maasta. Tämä täytyy tehdä selväksi tietysti. Mutta tilanteen korjaamiseksi tarvitaan jonkinlaisia mukautuksia, sopuratkaisuja. Mitä nyt olen täällä jotain kuullut, Frankka ja muutkin puhuivat tästä. Kaikki sanovat, että ehkä presidentti Arias, Arias on mies paikallaan sopuratkaisun löytämiseksi. Todennäköisesti hän vaan tarvitsee vielä aikaa neuvottelujen käymiseksi molempien osapuolten edustajien kanssa. On kuitenkin tärkeää, että hän saa meidän tukemme, kuten myös muiden Amerikan valtioiden tuen hänen ponnisteluissaan. Mitä sitten tulee ratkaisun luonteeseen, se on hänen harteillaan ja osapuolten harteilla. Kuten aluksi totesin, meidän täytyy palauttaa perustuslaillinen järjestys. Se on meidän tavoitteenamme. Selajan paluu on tärkeää myös perustuslaillisen järjestyksen takaamiseksi. Ei se välttämättä riitä. Todennäköisesti siihen liittyy muitakin osatekijöitä, jotta perustuslaillinen järjestys saa voidaan palauttaa. Me tässä peräänkuulutammekin perustuslaillisen laillisen järjestyksen palauttamista niin, että tilaaja pääsee tehtäväänsä hoitamaan. Mutta totta kai laillinen järjestys on avainasemassa meidän ponnisteluissamme, mutta myös Hondurasin kehityksessä ja koko perustuslaisen järjestyksen ja demokratian uskottavuudessa tuossa maailmankolkassa. Kiitos. Kiitokset herra Bild. Ja näin neuvoston puheenjohtajan viimeisen puheenvuoron jälkeen keskustelu päättyy ja rakkaat kollegat, äh, mitä tulee äh, parlamentin valiokunta nimityksestä. Niin haluaisin ilmoittaa, että puheenjohtajakokouksen ehdotukset ilmoitetaan kaikille teille sähköpostitse. Tämä luettelo julkaistaan myöskin tämän päivän istuntoselostuksessa ja haluan myöskin muistuttaa teitä kaikkia siitä, että mahdollisten tarkistusten jättäminen äh, on vielä mahdollista tähän iltaan kello seitsemään